No niin, aloitetaan nyt ihan oikein tosissaan. Tässä on paljon työtä edessä tänään. Jos ei kukaan vastusta esityslistaa, se voitaneen hyväksyä. Muistuttaisin vielä, että tämä löytyy myös verkosta suoratoistona tämä kokous meillä on tällainen e-meeting-sovellus käytössä niin, että kaikki ITRE- ja TRAN-valiokunnan jäsenet, kuten myös avustajat ja muut henkilöt, voivat käyttää näitä tietokoneillaan, varsinkin tämän kokouksen asiakirjoja. Ja meillä on kielet, kaikki kielet käytössä. Voin nyt jo kiittää tulkkeja läsnäolosta. Muistuttaisin vain menettelystä. Me aloitamme toimittavan äänestyksen yhteystien Eurooppa-mekanismeista herra Marineskun, rouva Virkkusen ja herra Pavel Telitskan mietinnöstä. Je que les... Muistuttaisin vielä, että tässä on kaksi valiokuntaa, ITRE ja TRAN mukana niin että siellä on molemmat puheenjohtajat vetämässä kokousta. Haluaisin kiittääkin myös erinomaisesta yhteistyöstä kollegani herra Usekin kanssa. Ja totta kai myös Ruo Virkkusen, herra Marineskun ja kuten herra Teliskan kanssa myös. Äänestys ja varsinkin koneäänestys on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kattaa kompromissit CA1-CA17, eli artiklan 17 mukaan lukien. Tätä äänestystä vetää minä itse. Sitten toinen osa, eli äänestys, joka alkaa kompromissista 18 aivan loppuäänestyksen asti, hoituu Itrevaliokunnan puheenjohtajan johdolla, herra Busekin johdolla. Neuvotteluvaltuuksesta ei toimiteta äänestystä. Mietintö voidaan suoraan toimittaa täysistuntoon ja täysistunnossa voidaan päättää sitten, palautetaanko se toimivaltaisen valiokunta Tranniin ja ITREN, jotta voidaan käynnistää väliset neuvottelut. ITRE, valiokunnan puheenjohtaja, voi myös kertoa jäsenille, että meillä on jo täysistunnossa määrätty päivämäärä äänestyksen toimittamista varten vielä ennen kuin lopettelen ehkäpä herra kollega Busek voi lausua muutaman sanan ennen kuin käynnistämme äänestysistunnon. Haluatteko jotain lausua, herra Busek? Good morning. Hyvää huomenta kaikille. Mikkel Miten sydämellinen aamutoivotus kuitenkin. No niin, Lasketaanpa vielä pääluku niin, että meillä on riittävä määrä jäseniä paikalla ja myös päätösvaltaisuus, että voidaan toimita äänestys. Äänestys alkaa. Ah, les verts, ils ont voté en... Vihreitä on liikaa. No minä poistan oman korttini. Oletteko valmiita? No niin, käynnistetäänpä. Kompromissi yksi, äänet puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ta 338, ei ei kun anteeksi. Eli suoraan Kompromissi 2b puolesta vastaan tyhjä. Ei ollut ihan selvää. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Oi, hylätty. Yhdellä äänellä. Ja sitten eteenpäin. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut selvää sekään. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mais vous ne voulez, vous ne voulez, vous ne levez pas la... No ette nosta kättä ylös. Älkää minulle vastuuta sysätkö. Ja sitten tarkistus 446. Äänet puolestaan. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Haluatte tarkistuttaa. Teillä on oikeus siihen. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 42 a puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut selvää. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuka väitti, että se selvää oli? Eikä ollut. Ja sitten jatketaan. Seuraavaksi 556 puolesta. Attendez, attendez. No, no, no. Nous avons... Ei, me äänestimme 4-2 aasta. Sanottiin, että se oli hylätty. Eikö? Jos se kerran hylättiin, niin mennään suoraan. Ai ei, kun se raukeaa. Olette oikeassa. Kansanpuolue, rauhoittukaa, kyllä tämä onnistuu. Me 4, 2 A meni nurin. Olette oikeassa, nyt toimitetaan äänestyskompromissista 4, 2. Eikö vain? Ja nyt äänestetään siitä äänet puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, ja nyt mennään sitten tarkistukseen 5, 5, 6. Puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten kompromissi 43a puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty, mutta tarkistetaanpa. Äänestys alkaa kompromissista 43a. No, 3A. 3A. 3A. No. Calmez-vous. Rauhoittukaa, kyllä tämä tästä onnistuu. Nyt olemme äänestämässä tarkist- kompromissitarkistuksesta 4.3a. Vai mitä? Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli sitten suoraan tarkistus 558 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää. Ei ollut selvää. Äänestys toisesta osasta tarkistuksessa 558. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin ollen seuraavaksi yhtenä ryhmänä kolme tarkistusta, jotka ovat seuraavina puolesta. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 597 puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut selvää. Äänestetäänpä siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kuusi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatson kappale 36. Puolesta, vastaan, tyhjää, ei ollut selvää äänestys. Johdantokappaleesta 36 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Nyt kompromissi 6a. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 638 ei se raukeaa. Eli seuraavaksi 648. 648 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 898 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistaa sen. Äänitys alkaa. Tarkistus 898. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 658 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi, kun niitä on kaksi. Eli kompromissi yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 688 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 689 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kai. Haluatte tarkistuttaa, eli tarkistus 689 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 518 ja neljäs puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut selvää. Äänestämme siitä. Tarkistus 518. Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 518, viides jonotokappale viite. Puolestaan. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 7, 721. Puolesta vastaan tyhjää. Kai hylätty, mutta tarkistamme sen. Äänestämme tarkistuksesta 721. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tiukasti. Seuraavaksi 744 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa numero 744. Teemme niin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 518 kolmas viite puolesta vii vastaan tyhjää hylättyä. Sitten kompromissi 92b. Yhdeksän kaksi B puolesta vastaan tyhjää. Haluatte tarkistuttaa? Tarkistamme. Äänestys alkaa kompromissista 92b. Äänestys päättyy. Oi. Hylätty. Sitten eteenpäin. Kompromissi 92a. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Kai hyväksytty, mutta tarkistan. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Sitten 808.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 Eli toimitamme äänestyksen siitä äänestys, siis suullinen tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää, ei ollut selvää. Eli äänestys suullisessa tarkistuksessa kompromissin 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Eli suullinen tarkistus ja kompromissi 13 on hyväksytty. Ja sitten suoraan tarkistukseen 876. 876 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi 14. Siihen on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli toimitan äänestyksen siitä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten suoraan tarkistukseen 923. 923. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistuttaa? No niin, äänitys alkaa. Tarkistuksesta 923 Äänitys alkaa. päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi lisääänestyskompromissiin 14. Eli useitakin tarkistuksia tässä. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Kai hylätty, mutta tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Oli hyvä tarkistuttaa. Ja sitten seuraavaksi 971, 971 puolesta vastaan tyhjää kai hylätty, mutta me tarkistamme. Äänestys alkaa tarkistuksesta 971. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 557 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 2 puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut selvää. Äänestämme siitä. Äänestys alkaa. Kompromissista 15.2. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset, jotka ovat lisäyksiä. 8, 98990 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Nämä kaksi tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 991 vastaan suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli Herra Marinesku, teidän äänest- äh, tarkistuksenne ei huolta. Kyllä minä hallitsen tämän. 991 puolesta vastaan tyhjä ylätty. Ai ette luota oikein, herra Marinescu. No niin, toimitetaan äänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Olen pahoin herra Marinescu. Hylätty. Ja sitten Suullinen tarkistus. Kompromissin 17. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli äänet puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja nyt tästä jatkaa viestiä 18. Herra Busek. 17, you. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon Karima, erinomaista työtä. Ja nyt menemme kompromissiin 18 puolesta. 17 first of all. You... 17. Well. Alors, mes... Niin, hyvät kollegat, Hyvät kollegat, katsokaapa tarkkaa menettely. Täällä on sanottu, että tänne tulee suullinen tarkistus kompromissin 17. Eli jos hyväksytte suullisen tarkistuksen, niin kompromissin hyväksytte, koska on sen sisällä. Eli se on hyväksytty. Eli nyt kompromissi 18. Herra Pusek, Mä annan uudelleen puheenvuoron teille kompromissi 18 varten. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin äänestää kompromissista 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1012. Tarkistus 1012 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistetaan koneäänestys. Niin jossain vaiheessa tarvitaan pieni eh, tauko. Kiitos tästä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27a puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Ja äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. Ja sitten menemme kompromissiin 22 puolesta. Anteeksi, kompromissi 20 kaksi 20 ja kaksi Puolesta vastaan tarkistetaan. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Yksi nolla seitsemän neljä puolesta vastaan Hyvänen aika, kyllä tämäkin pitää valitettavasti tarkistaa. 1074. Kun on kaksi valiokuntaa, se on paljon vaikeampaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 28 suullisella tarkistuksella EPPltä. Vastustaako joku? Vastustaako joku ensinnäkin? Nouskaa ylös, jos haluatte vastustaa. Kukaan ei halua vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 78, 79, 80 ja 81 yhdessä identtiset puolesta. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Odotan. Oletteko valmiina? Ovatko kaikki valmiina? 78-81, neljä tarkistusta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi, kolme, johdon tuossa kappale 3a puolesta, vastaan, tarkistetaan. We check compromise 3, recital 3. Kompromissi 3, johdon tuossa kappale 3a hylätty. Kompromissi 9, joiden tuossa kappale 4a puolesta. Vastaan. No tarkistetaan tämä. Kompromissi A9, johdan tuossa kappale 4a. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvä hylätty. Sitten äänestämme myös kompromissi yhdeksästä, johon tuossa kappale neljä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Todennäköisesti hyväksytty. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9, johdantosan kappala 4a uusi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 3, johdan toisen kappale 4b uusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tällä kertaa. Yksi, kuusi, viisi puolesta. Hyvänen aika. Uudestaan. Yksi, kuusi, viisi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten menemme tarkistukseen 224. 224. Etikääpä se papereistanne. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 233. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 239 puolesta vastaan No tarkistetaan tämäkin. 239. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 308. 308. Puolesta. Vastaan tarkisteta. Ja äänestys päättyy. Hylätty myöskin. Sitten loppuäänestys äh, mietintöluonnoksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty aivan selvällä enemmistöllä. Onnittelut esittelijöille kaikille. Ja kiitoksia kovasti toiselle puheenjohtajalle. Oli oikein hyvä tehdä yhteistyötä kanssanne. Hyvät ystävät, ymmärtääkseni Äänestys täysistunnossa on tarkoitus järjestää joulukuussa 2018. Kiitoksia oikein paljon, että olitte paikalla tänään. Ja ITRE-jäsenet, äh, anteeksi nyt ystävät, ITRE-jäsenet, tämä on erittäin tärkeä Meillä on kuuleminen ja me jatkamme kokoustamme 4 kuu kakkosessa, joten äh, ITREn jäsenet siirtyvät 4 kuu kahteen kello 10. Ja TRAN-valiokunta jatkaa äänestämistä tässä samassa salissa. Nous reprenons nos travaux à 10h30, la commission transport, dans cette même salle. TRAN-valiokunta jatkaa kello 10.30 tässä salissa. Äänestykset jatkuvat kello 10.30. Mes chers collègues de la commission trans... Hyvät TRAN-valiokunnan jäsenet, jos katsotte esityslistanne, tarkasti, siellä aivan selvästi todetaan, että äänestys jatkuu kello 10.30. Tämä johtuu siitä, edustaja Meissner, että meillä on henkilöitä, jotka saapuvat paikalle vasta 10.30. Teidän äänestyslistoihinne on merkitty 10.30 ajaksi. Nous restons, la commission transport, nous restons... Tran-valiokunta on yhä samassa salissa, mutta me jatkamme äänestyksiä kello 10.30. Se lukee teidän asiakirjoissanne.